Antakaamme kaikki panoksemme ja tekekäämme velvollisuutemme siellä ja täällä. Ja sitten tulevat tulokset kyllä palkitsevat meitä kaikki. Kiitoksia kollega Severin. Sitten Alde, ryhmäryhmä puheenvuoro, Rova Valean. Thank you, chair, colleagues. Kiitos puhemies. Kollegat komissio.